Ora passiamo alle dichiarazioni di voto. Nyt meillä on edessämme vielä äänestysselitykset. Ja tästä annan puheenvuoron ensimmäiseksi edustaja Alpatri Cellolle. Yksi minuutti. Presidente, L'onorevole Patriciello. Sì, Presidente. Prego, chiedo ai colleghi di lasciare l'emiciclo. Eh, pyydän, eh, että kollegat eh, poistuvat salista ja ovat hiljaa, jotta Patriciello voi antaa äänestysselityksensä. Qualche secondo. Presidente, credo che sia Posso? Prego, prego. Olkaapa hyvä. Caro presidente, cari colleghi. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Esittelijä ja kaikki kollegat, jotka ovat työstäneet tätä uutta instrumenttia, ovat tehneet erinomaista työtä ja sillä voidaan nyt auttaa pk-yrityksiä, myöntää mikroluottoja ja auttaa heitä siinä, kun työpaikkoja on menetetty jopa noin kolme miljoonaa viime aikoina Euroopan unionissa. Pankeilla on vaikeuksia myöntää luottoja. Tällä instrumentilla ne, jotka haluavat aloittaa uuden yrityksen, he saavat helpommin varoja yrityksen perustamiseen. Tällä uudella aloitteella vaikutetaan myönteisesti työpaikkojen syntymiseen ja luomiseen, erityisesti liitän, jos siihen annetaan liitännäistoimenpiteitä kuitenkin, eh, kuten esimerkiksi rahoitusta koulutukseen ja niin, että nuoret saavat apua investointisuunnitelmiensa laadinnassa. Tämän tyyppinen instrumentti pitäisi saada voimaan niin nopeasti kuin mahdollista, jotta annettaisiin uutta mm, elämää ja uutta vahvuutta aloittaville yrityksille. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja eh, Stojanov, yksi minuutti. Kiitoksia, herra puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Juuri tällä hetkellä tämä mietintö sopii tilanteeseen hyvin ja on hyvä, että se hyväksyttiin erityisesti meillä, koska tällä hetkellä ympäristöjen yritysten kannalta, erityisesti pienten yritysten kannalta tilanne on hyvin epäsuotoisa, koska pankkilainoa ei tahdo irrota ei millään ja se ei sovi millään tavalla pankkien toimintamalliin. Minusta tuntuu, että pankit keksivät tuon tuosta syitä luottojen epäämiselle. Kun luottoja myönnetään, niin PK-yritykset – joutuvat antamaan vakuuksia 100 jopa 150 prosentin lainasumman edestä. Mielestäni tämä teksti on hyvä ja toivottavasti tämän lainsäädäntötekstin äh, avulla Bulgariassakin kansantalous lähtee kohenemaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Diemes Dotz, yksi minuutti. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Halusan, haluan tehdä selväksi, että vaikka olen sitä mieltä, että pienyritysten auttaminen on hyvä ajatus ja sitä pitäisi kannustaa, sitä pitäisi kannustaa kansallisten hallitusten tasolla. Minulla on suuria huolia tästä ehdotuksesta siitä, miten vastuullisuutta voidaan valvoa, miten takaisinmaksua voidaan valvoa tässä. Haluaisin kannustaa kansallisia hallituksia tekemään kaikkensa auttaakseen pienyrityksiä. Ne ovat meidän talouksiemme selkäranka. EU voi auttaa vähentämällä sääntelyä ja saattamalla kansallisella tasolla varoja saataville. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kamal. Kiitoksia puhemies. Kiitos, että sain mahdollisuuden selittää, miten äänestin. Me kannatimme tätä esitystä. Minun mielestäni on tärkeää, että autamme yrittäjiä kautta EUn ja jäsenvaltioiden. Autamme heitä luomaan vaurautta ja työpaikkoja ja torjumaan köyhyyttä. Olen kiitollinen siitä, että voimme ottaa rahat nykyisestä budjetista eikä lisätä lisää taakkaa yksityissektorille sektorille. Minun täytyy kuitenkin ottaa esiin se, että tässä täytyy olla varovainen, kun käytetään veromaksajien rahoja. Omassa vaalipiirissäni tiedän, että mikrorahoitusjärjestely on esimerkiksi siellä käytössä. Siinä autetaan torjumaan köyhyyttä, mutta nämä järjestelyt on supistettu paikallishallinnon, aluehallinnon toimesta. On tärkeää, että mikrorahoitusjärjestely on saatavilla, jotta me emme enää kurista näiden pienyritysten olosuhteita. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Pallone. Presidente, eh, credo che tutti... Kiitos puhemies. Olemme kaikki samaa mieltä mikroluotoista, mutta on myös puhuttava rahoituksen otsakkeista. Tätä on kasvatettava, mutta on oltava varovaisia, ettei tätä nyt muihin sosiaalipoliittisiin suuntiin laajenneta. Mikroluotot kehitettiin kaikkein heikommassa asemassa olevien tarpeisiin. Ja tämä liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin Monissa maissa ei ole oikeaa kulttuurista lähestymistapaa saada näitä mikroluottoja. Nämä instrumentit ovat sellaisia, että ne pitäisi ensin hallitusten hyväksyä. Euroopassa on kaksi vauhtia. On sellaisia hallituksia, kuten Ranskassa ja Saksassa, jossa näitä luottoja jo nyt myönnetään. Ja sitten eh, muissa maissa välttämättä ei ole sitä kulttuuria, eh, jossa tällaisia luottoja voitaisiin käyttää riittää. Euroopassa kyse ei ole vain siitä, että saadaan se rahoitus. Sinänsä vaan pitäisi ajatella tarkemmin sitä, että saataisiin nimenomaan heikompi osaisille yhteiskunnassa tätä tukea. Kiitos. Kiitoksia. Mitään muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten voimme keskeyttää istunnon ja jatkaa taas kello 15. Oikein hyvää lounastaukoa.